please can we adopt the agenda? Voimmeko hyväksyä esityslistan? Muistutan äh, kollegoita siitä, että tämä kokous äh, lähetetään äh, netissä ja että uusi tietokirja on saatavilla myös sähköisesti. Muistuttaisin, että meillä on ylimääräinen valiokunnan kokous 30. toukokuuta kello kolmesta puoli seitsemään. Merkatkaapas se kalentereihinne. Sen lisäksi meillä on äh, teolliset oikeuksien työryhmän raportti saatavilla. Korina Kretu ja Elisabetta Bienkowska ovat hyväksyneet julkisten hankintojen oppaan. Se on se, joka mitä tuolla tuolla esittelin. Se löytyy tuolta huoneen takaosasta ja jos ei sieltä löydä kopioita teidän omalla kielellä, niin pyytäkää ää, sitä sihteeristöstä. Voimmeko hyväksyä Pöytäkirjat edellisestä kokouksesta, oletan ne, tai katson ne hyväksytyiksi tämän kokouksen loppuun mennessä, mikäli niihin ei tule huomioita. Ja nyt siirrymme käsittelemään äh, lausuntoa virtuaalivaluutoista. Äh, Ulrika Trebesius on esittelijä. Ole hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia osallistujia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä Kaikista ryhmistä on tullut äh, viisaita ja äh, avuliaita tarkistuksia ja kaikki ovat osoittautuneet hyvin kompromissihalukkaiksi ja tehneet hyvää yhteistyötä ja tästä haluaisin kaikkia kiittää. Tämä äh, asiakirja on saanut paljon tukea tähän mennessä ja tämä on hyvin teknologiaystävällinen. Eurooppa tarvitsee innovaatioita ja me haluamme pitää keksijät Euroopassa. Ja tässä tarvitaan kehittelyitä. Keksijöiden kautta me saamme markkinoille uusia ajatuksia. Ja virtuaalivaluutat ovat uutta teknologiaa. Tähän mennessä ei ole täysin selvää, minkälaiset teknologiat menevät lävitse tulevaisuudessa. Ja tästä syystä me haluaisimme välttää säätelyä mahdollisimman pitkälle ja antaa näille sovelluksille mahdollisuus. Mikäli virtuaalista valuutasta tulee menestyssä, tämä voi antaa impulsseja muille vastaaville. Samanaikaisesti olen tietoinen siitä, että tässä on kaikenlaisia pelkoja. Virtuaalivaluuttojen siirrot riippuvat teknologiasta, niitä on vaikea seurata ja ne voivat myös niitä voidaan hyödyntää kriminaalisiin toimiin, jopa terrorismiin mutta äh, käteisessä rahassa, tämän tarkistuksen otimme Aldelta, meillä on ihan vastaavat pelot ja haluamme kuitenkin pitää tästä kiinni, koska se liittyy vapauteen ja yksityisyyteen. Meillä on tiettyjä mahdollisia ongelmia kompromissitarkistuksessa 2 ja 5 ja äh, olemmekin ne koonneet sinne temaattisesti, jotta toivon mukaan voimme äänestää unblock. Nämä mahdolliset äh, vaikeudet, mitä tässä on, siitä huolimatta on tärkeää seurata kehitystä ja sen vuoksi olemme ottaneet SNDn tarkistuksen siitä, että komissiota kehotetaan perustamaan tällainen task force yhteistyöryhmä tai laajentamaan jo olemassa olevaa vastaavaa. Mitä tulee rahanpesuun ja terrorismiin, siinä olemme päässeet askeleen eteenpäin otimme mukaan EPPn tarkistuksen ja vaatimme komissiolta, että kaikki ylimeno tavallaan paikat, kun on kysymys perinteisistä valuutoista ja virtuaalisista valuutoista, että niitä valvotaan kansainvälisin standardein. SND ehdotti myös, että tarvitaan tarvitaan tällaisia valuutan vaihtopaikkoja. Seuraavaksi me haluaisimme, tu- ensinnäkään me emme halua tukehduttaa innovatiivisuutta ja luovuutta ja mahdollisuutta testailla erilaisia mahdollisuuksia. Ja haluamme, että käyttäjät saavat mahdollisimman avoimen ympäristön, mutta jättää kuitenkin käyttäjille mahdollisuuden valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää ja tavalliselle kansalaiselle tulee jättää tämä valinnan vaihtoehto. Haluan painottaa, että on erittäin tärkeää, että kuluttajalla on ö, tietoa mahdollisista riskeistä ja EPP ö, tuki myös tätä linjaa. Kaksi tavallaan hyvää tarkistusta numero 8 ja 39, niitä en ole ottanut mukaan ja äänestyslistassa niiden kohdalla on miinus ja syy tähän on se, että teknologia, että edustan, haluan tukea teknologian neutraalisuutta. Alde tuki myös tätä ajatusta ja haluaisin pitää kiinni tästä. Digitaalinen DLT-teknologia on erittäin mielenkiintoista teknologiaa, mutta kaikki kaikki osallistujat eivät pidä tätä järkevänä ratkaisuna massa, äh, massojen käyttöön. On mahdollista käyttää myös muita teknologioita, äh, jotka ovat vähemmän monimutkaisia. Kuitenkin tuen DLT-tä hajautettua tilikirjaa, mutta en haluaisi, että se olisi tämä ainoa perusta virtuaalivaluutalle. Ja Tarkistus 9 SND-ryhmältä, sitä minä myös tuen, koska siinä halutaan käsitellä DLT-tekniikkaa erillään virtuaalivaluutasta. Ja kohdassa, tarkistuksessa kuusi puhutaan siitä, että osapuolet esimerkiksi yliopistoissa otettaisiin mukaan tähän tulevaisuuden ratkaisuun. DLT voisi olla äh, yksi mahdollisuus kansainvälisissä äh, siirroissa ja maksuissa, arvopapereissa ja kiinteistöissä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että huomisessa äänestyksessä voimme kaikki pitää lopputulosta menestyksenä. Ja pyytäisin kaikkia ryhmiä äh, huomioimaan sen, että tätä kautta voimme vaikuttaa vastuuvaliokunnan työhön parhaiten. Okay, so Indigo Indiko ensin. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Először is szeretném megkérdezni. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edistä esittelijä trebessiosta tästä tehdystä työstä. Hänen kanssaan oli miellyttävä tehdä yhteistyötä ja hän koordinoi varjoesittelijän kanssa tehtävää työtä aivan erinomaisella tavalla. Hän myös seuraili poliittisten ryhmien pyyntöjä ja lopuksi sai aikaiseksi erittäin tasapainoisen tekstin. Objektiivinen ja tasapainoinen mietintö, joka korostaa myös tiettyjä riskejä. Mainitsin tämän, koska Käsittääkseni tässä valiokunnassa perustehtävänämme on korostaa uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, kuten myöskin siihen liittyviä varoja. Virtuaalivaluutta on uusi teknologia, joka mahdollistaa hajautetun, nopean ja suhteellisen turvalliset transaktiot meidän täytyy samalla myös kuitenkin tuntea turvallisuustaso, joka on käytössä. Olen vakuuttunut siitä, että DLT, hajautettu tilikirjateknologia, on sellainen, että sen avulla voidaan vähentää transaktiokustannuksia ja sen käyttäminenkin on helppoa raja ylittävät transaktiot ovat yleensä aika kalliita. Haluamme madaltaa näitä kustannuksia. Nytkin lisäkustannus on noin 7 prosentin tasolla. Sitä täytyy vähentää edelleenkin. Kilpailukykyharkinta kysymys näkökulmasta katsottuna meidän täytyy vähentää siis näitä rajoitettuja kustannuksia. Meillä on virtuaalivaluutta ja ne ovat välittömästi kilpailukykyisempiä. Mukana on kuitenkin tiettyjä riskejä, jotka täytyy tunnistaa ja näistä olemme sopineet. Tätä saatetaan myös käyttää rikollistoimien rahoitukseen ja siitä syystä asiaa täytyy säädellä. Terrorismi, terrorismin rahoitus tai ähm, rahanpesu ovat tällaisia Sääntelyä siis tarvitaan, mutta ei ylisääntelyä. Emme saa olla liian tiukkoja säännöissämme. Meillä on DLT-teknologia, jonka mainitsin. josta saattaa olla kovastikin hyötyä useilla alueilla. Emme tunne tarkalleen, missä sitä hyödynnetään. Ja siksi meidän täytyy saada aikaiseksi joustavia sääntöjä tässä suhteessa. Säännökset eivät saa olla liian köykäisiä kuitenkaan. Ja olemme sitä mieltä, että tarkistukset ovat oikeasuuntaisia, niiden avulla välitetään oikea viesti, oikea tieto, niissä heijastellaan EPP-ryhmän näkemyksiä joten tuemme täydestä sydämestämme tätä mietintöä. Kiitos. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluaisin kiittää myös henkilökuntaa ja väriä esittelijöitä. Olen sitä mieltä, että mikäli tämä niin huomennahan on kompromisseja hyväksytään luultavasti myös. Uskon, että lopputulos on hyvä tulos hankalasta asiasta. Tässä on varmasti paljon myönteisiä asioita ja varmasti myös riskejä, kuten aina. Uskon, että olemme töitäneet jo hyvän tasapainon tässä lausunnossa ja tulemme tukemaan kompromissitarkistuksia. Ne ovat saaneet niissä on mukana melkein kaikki meille tärkeät asiat, joten olemme oikein tyytyväisiä tässä on tasapaino kahden asian pää välillä. Ensinnäkin on tärkeää mennä eteenpäin teknologiapuolella, jonka myötä voidaan saada hyviä tuloksia ja mahdollisuuksia muun muassa virtuaalirahan alalla. Ja toisaalta on muistettava, että meillä on tärkeä velvollisuus, joka on juuri tämän valiokunnan velvollisuus, kun annamme talousasioiden valiokunnalle lausunnon, nimittäin se, että takaamme kuluttajille sen, että näiden uusia teknologioita voidaan käyttää, että heidän varansa ja resurssinsa ovat turvassa eikä niitä kukaan kaappaa eikä käytä väärin. Meille oli muutama tärkeä asia. Haluaisin niihin vielä viitata. Ensinnäkin tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa, yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa, joten koordinointi horisontaalisesti tässä, tällä lailla on tärkeää. Tarvitaan myös selkeitä ohjesääntöjä ja ohjeviivoja, joiden kautta saadaan kuluttajille asianmukaista tietoa. Tästä on kompromissitarkistuksia ja uskomme, että se on tärkeä asia. Toinen asia liittyy siihen, että perustettaisiin työryhmä, joka arvioisi ilmiön kehittymistä virtuaalivaluutan osalta, erityisesti kun mukana on tämä lohkoketjuteknologia, niin että voimme täysin hyödyntää kaikki mahdollisuudet, potentiaaliset hyödyt, ei ainoastaan rahoitusalalla, vaan myös e-hallinnon ja oikeuden, oikeuslaitoksen tahoilla. Edelleen ot huomioida nämä kaikki riskit, joista täällä on jo kuultu perusteellisesti valmistelijan ja Galpeltsin suulla olemme sitä mieltä, että on tärkeää ottaa mukaan se tosiasia, että virtuaalivaluutan osalta on viitattava kansainvälisiin erityisstandardeihin. Ja komission olisi arvioitava sitä, voidaanko voidaanko mahdollisesti rahanpesudirektiiviä laajentaa, niin tässä kattaisi myös tämän asian. Tämä on asia, joka on mukana kompromissitarkistuksessa. Sitten lopuksi puheenjohtaja olen vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä rajoittaa eh, lohjaketju teknologian kehittymistä ja mahdollisuuksia, vaan on arvioitava, mitä hyötyä siitä voisi tulla muun muassa rahoituspalveluille. Olen kuitenkin sitä mieltä, että teknologian käyttöön on perustuttava perusteelliselle analyysille ja Euroopan tasolla niin, että voidaan taata, että sisämarkkinat toimivat asianmukaisesti ja kuluttajia suojellaan asian kunnolla. Haluaisin vielä kiittää valmistelijaa ja varjovalmistelijoita ja toivon, että huomenna kompromissitarkistusten eh, hyväksymisen jälkeen tästä tulee hyvä apu talousasioiden valiokunnalle niin, että se voi tehdä hyvää työtä näin ar- arkaluontaisessa, mutta tärkeässä asiassa. Tony G. Thank you very much. And I think Kiitoksia. Niin, virtuaalivalitot ovat mielestäni aivan erinomainen esimerkki innovoinnista. Ne jättävät pois välikädet ja tekevät koko prosessista paljon nopeampaa. Jos rahaa lähetetään jonnekin, niin siinä saattaa mennä pari päivää, kun pankki panttaa sitä. Joten virtuaalivaluutta on tässä suhteessa aivan erinomainen etu Euroopan kansalaisille. Jos ollaan riittävän älykkäitä ja tiedetään, miten sitä käytetään, niin ollaan aika turvassa jos näitä palveluita osataan käyttää. Ja varmasti monet meistä poliitikoista eivät omista bitcoineja tällä hetkellä. Me yritämme saada lakeja asiasta, jota me oikeastaan tunne emmekä ymmärrä. Ehdottaisin, että kaikki vähän hankkivat niitä ja sitten todella oppivat tuosta järjestelmästä. Kyseessä on suuresta harppauksesta eteenpäin, valtavasta mahdollisuudesta. Ja suurin vaara on se, että me olemme vanhakantaisia ja haittaamme tätä kehitystä ja tutkimusta Euroopassa. Yhdistynyt kuningaskunta on toiminut hyvin ennaltaehkäiseltä. Se on investoinut rahaa tähän järjestelmään, jotta tutkittaisiin ja kehitettäisiin sitä. Sillä kyseessä on lohkoketjuteknologia, joka menee eteenpäin aivan valtavin harpauksin. ja se on täydellinen teknologia. Pidän itse sitä kovasti ja ehdotan kyllä kaikille, että nyt kannattaa suhtautua tähän myönteisesti. Me tarvitsemme myönteisen tuen asialle. Valitettavasti kun sanotaan, että se auttaa rikollisissa toimissa tai sanotaan, että siinä on riskejä kuluttajille ja niin edelleen ja integriteetti kärsii ja niin poispäin, ei siitä ole mitään todisteita. Lisäksi se on niin pientä, että meidän tulisi puuttua tähän teknologiaan. Annetaan sen kehittyä. Kun se sitten kasvaa, ainakin sitten se toimii. Ja sitten katsotaan, miten saatellaan sitä kunnolla. Minusta aivan liian varhaista nyt mennä saatelemaan vielä. Ja minusta tuntuu, että tässä nyt ollaan paljon enemmän huolissaan täysin jäljitettävistä virtuaalivaluuttatransaktioista. Ei käteistäkään voi jäljittää, ei 500 euron seteleitä voi jäljittää. Minusta on parempi kannattaa tätä ja parempi on esittää, että ei tee sitä minkäännäköistä lausuntoa tähän tällä hetkellä. Kiitos. Mr. Albrecht. Edustaja Albrecht. Thank you very much. Um, Kiitos. Meidän kantamme on se, että kompromissitarkistukset menevät oikeaan suuntaan, varsinkin se, mitä tulee siihen, että on otettu mukaan kuluttajien tietämys ja avoimuus. Mutta haluaisin vielä kuitenkin sanoa, että saattaa saattaisi olla hyvä viitata myös siihen, että täytyy huolehtia myös tietosuojasta. Mutta nämä kompromissitarkistukset ovat hyväksyttäviä tällaisinaan. Kiitos. Ulrika, haluatko vielä palata? Ja no, vielä kerran kiitokset kaikille varjoesittelijöille, kaikille avustajille, työntekijöille, jotka ovat meitä tässä tukeneet niin, että olemme saaneet lausunnon aikaiseksi. Täällä on jo sanottu, tässä on hyvä ratkaisu. Vai, me olemme löytäneet hyvän ratkaisun vaikeaan aiheeseen. Minusta tämä on erittäin äh, tasapainoinen lausunto, joka tasapainottaa kuluttajasuojanäkemyksiä, rikollisuutta ja muuta. Äh, minusta tämä on nyt äh, suuri mahdollisuus ja kiitokset vielä kaikille tästä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos. Okay. So, um, we're now No niin, nyt vaihdamme ää, tässä paikkoja. Tämän tulee johtamaan puhetta. The next discussion is an exchange of views on the firearms directive, of which I am the rapporteur. I'm going to hand someone else over the chair so that I can... Niin, siis minä olen puheenjohtaja, enkä halua koska minä esittelen seuraavan, niin äh, Nikola Dantin tulee jatkamaan puheenjohtajana. Antakaa minulle pieni hetki, niin otan seuraavan mietinnön. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori. Eh, no niin, jatkamme työtämme. Olemme siis kohdassa kuusi esityslistassa. Se koskee aseiden hankintaa ja valvontaa. Annan nyt välittömästi esittelijä Fordille puheenvuoron. Thank you. I know that there is a huge amount of interest. Tähän, tästä asiasta ollaan erittäin kiinnostuneita ja kaikki olemme saaneet paljon sähköpostia ehdotuksia. Ja olemme kuunnelleet näitä viestejä, mikä haluan kiittää kaikista panostuksista. Omassa maassani tällä hetkellä meillä on oikeustapaus käynnissä, jossa käsitellään 30 eri asetta, jotka löydettiin, jotka teoriassa oli neutralisoitu, deaktivoitu ja niistä oli tehty paukkupanoksia ampuvia aseita, mutta käytännössä ne on helppo aktivoida uudelleen. Ne oli salakuljetettu yli Englannin kanalin ja jos ne olisivat päässeet terroristien käsiin, jotka haluavat niitä käyttää, olisi ollut oikein helppoa tehdä parisityyppinen hyökkäys Lontoossa. Siitä syystä me työstämme tämän nimenomaisen porsareijan tukkimista eurooppalaisessa aselainsäädännössä, jota meillä on ollut vuodesta 1991. Meillä on selkeä porsaanreikä näiden paukkupanoksia ampuvien aseiden kohdalla. Haluaisin käydä läpi näitä tarkistuksia, mutta haluan myös tehdä aivan selväksi sen, että on tärkeää, että mahdollisimman moni jäsen täällä esittää tarkistuksia ja että me saamme nähdä erilaisia ehdotuksia eri puolilta Eurooppaa niin, että voimme työskennellä yhdessä kompromissien parissa ja sitten myös äänestää tietysti näistä asioista. Eli yhteenveto näistä ehdotuksista, niin ensinnäkin paukkupatruunoita ampuvat aseet. Minun ehdotukseni on että jos kyseessä on ase, joka on muutettu sellaiseksi, että sillä voi ampua vain paukkuaseita, minun ehdotukseni on se, että sitä käsiteltäisiin tavanomaisena aseena. Ja että se säilyisi alkuperäisessä kategoriassaan. Jotkut ajattelevat, että se voitaisiin siirtää luokkaan B, mutta minä ehdotan, että se jätetään alkuperäiseen kategoriansa. Deaktivoidut aseet, asetta tulisi pitää vain deaktivoituna siinä tapauksessa, jos tuo prosessi on lopullinen, eli asetta ei voida enää koskaan käyttää uudelleen. Siitä syystä komission jäsenvaltiot palasivat tähän ja ottivat esille tämän täytäntöönpanoasetuksen deaktivoinnin kohdalla. Se tuli voimaan 8.4. Mutta meillä on merkittäviä teknisiä ongelmia tämän täytäntöönpanoasetuksen kanssa. Se aiheuttaa suurta sekannusta monille lakia kunnioittaville kansalaisille, jotka no ainoastaan on deaktivoituja aseita. He haluavat noudattaa lainsäädäntöä, mutta koska se teknisesti ei ole mahdollista usein, niin tuo osoittautuu mahdottomaksi ja tämä vaikuttaa myös julkiseen turvallisuuteen. Siitä syystä olen esittänyt yksityiskohtaisia tarkistuksia tuohon asetukseen jossa katsotaan olemassa olevia standardeja. Ehdotukseni on, että hälytystarkoitukseen käytetyt aseet, joita ei käytetä pelkästään viestintämerkityksessä, eivät ole aseiksi luokiteltavia, jollei niitä sitten voida taas konvertoida, muuttaa sellaisiksi aseiksi. Me meidän täytyy vielä näitä yksityiskohtia työstä, eli niistä ei säädeltäisi. Sama koskee jäljennöksiä eli replikoita. Niitäkään ei pidetä aseena, jollei ne sisällä jotain oleellista komponenttia. Ja tämä oleellinen komponentti nimitys on tässä, jotta voitaisiin tehdä aivan selväksi se, että jos kysymys, eh, jos asia sisältää tällaisen oleellisen komponentin, sitä pitää käsitellä asena. Jos ei, niin silloin sitä ei ole. Olen esittänyt myös aika pitkän luettelon näistä oleellisista komponenteista. Se ei sisällä makasiineja ja lippaita. Olen kertonut myös siitä, että merkintä jokaisen oleellisen komponentin kohdalla ei ole juridisesti aivan välttämätön tapaan lainvalvonta viranomaisia tänään lounasaikaan ja aion esittää lisäselvennystä sen suhteen, mitkä nimenomaiset oleelliset komponentit pitäisi leimata tai merkitä. Ja tällä tarvittaisiin tietysti lisätyötä. Tiedonjaosta on hirvittävän tärkeää, että lainvalvontaviranomaiset voivat saada tarvitsemansa tiedon toisiltaan. Tämänhetkinen niin pyytää tämän tapahtuvan tietojärjestelmien kautta, mutta meillä on tiettyjä muita säännöksiä, jotka koskevat tietosuojaa ja saattaa olla, että katson tässä vielä yksityiskohtaisen keskustelun tästäkin Europolin kanssa tänään. Lisäksi en usko, että yksi yksittäiset pienet välittäjät pitää liittää kansallisiin tietokantoihin tällä alalla, mutta aion esittää tiettyjä vaatimuksia sen suhteen, millä tavalla niiden täytyy ilmoittaa omassa olemassaolostaan. Tämä on myös erittäin merkittävä kysymys Ranskan viranomaisille, eli että tietosana on hyvin jaettua. Varastoinnista useimmissa jäsenvaltioissa tällaiset säännökset jo on. Jäsenvaltiot ovat sanoneet, että ne haluaisivat tässä suhteessa vähimmäisharmonisointia käytettävän. Monet ovat sitä tukeneet. Lääketieteelliset kokeet. Olen ehdottanut, että noiden terveystarkastusten nimenomainen muoto pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, mutta jokaisella pitäisi tällainen järjestelmä olla, joka toimii omassa maassa. Eli ne eivät voi olla jatkuvia tai jaksottaisia Lopullinen siirto täytyy kuitenkin tapahtua niin, että viranomaiset siitä tietävät. Internetissä voi siis ilmoittaa, mutta lopullinen tavaran siirto tapahtuu kasvokkain, eli voidaan todella ta- tarkistaa, että se ei ole, se siirretään, hänellä on voimassa olevat luvat. Panosten myymiseen ehdottan tiukempaa valvontaa ja erityistilanteet meillä on erityisiä tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy kyetä antamaan erityisluvat, kuten esimerkiksi kansallisille mm, instituutioille tai leimausinstituutioille niin poispäin. Nämä luvan myöntö on tuossa tekstissä esillä, mutta niitä pitäisi rajoittaa ja niitä tulisi myöntää vain silloin, kun ne eivät ole julkisen järjestyksen vastaisia. Se, että tiukennetaan myös niitä kysymyksiä, joissa jäsenvaltiot haluavat olla mukana, esimerkiksi museot, historialliset keräilijät ja näihin liittyvä valvonta ja sen varmistaminen, ettei julkinen järjestys vaarannu tai julkinen turvallisuus vaarannu. Sitten luokittelu, aseluokittelu, A-luokka. Tämä on aiheuttanut usein tiettyjä käytännön ongelmia ja olemme kuulleet Saksan lainsäädännöstä, että kun näin on tehty, niin se ei juridisesti toiminutkaan. Ja siitä syystä olen ehdottanut, että luokka A7 koskisi vain puoliautomaattiaseita, joita voidaan konvertoida automaattiaseiksi. Ja tiedän, että tästä tulee ongelmia jossain jäsenvaltiossa. Haluaisin nähdä tähänkin vaihtoehtoehdotuksia. Selkeästi ollaan huolissaan juuri tästä aseluokasta ja meidän täytyy varmistautua siitä, että A-luokan aseet kattavat riittävän laajan alueen. Jotta voidaan varmistautua siitä, että laivaantuviranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä ja että tämä toimii myös eri maissa. Konvertiot, muutokset, modifikaatiot oli nyt esityksen siitä, että vain välittäjät voivat tehdä näitä muutoksia. Se on komission ehdotuksesta. Siitä oli jonkun verran huolissaan esimerkiksi nämä ei-merkittävät muutokset ja e, asiat, jotka liittyvät uudelleen latauksen tai käsilataukseen. Merkinnät sitten. tämä ei ole tarkoitus kattaa antiikkiaseita jos antiikkiaseita on, niin sinne ei tarvitse sitten ruveta survomaan sellaista nykyaikaista leimamerkintää päälle. Ja Minusta tarvitsemme myös selvennystä sen suhteen, mitä tarkoitetaan näillä muutoksilla, muunnoksilla, konversioilla. Olen suhtaudun avoimesti kaikkiin muihin ehdotuksiin. Meillä on myös tekninen kysymys, Eli tämä muutoksen tekojärjestelmä ei ole kaikille jäsenille avoimena ja siitä syystä ehdotan, että tarkistustehtämisen määräaikaa pidennetään ensi viikon torstaihin, jolloin saamme päivän lisää tämän ongelman vuoksi. Eli tällä hetkellä se on keskiviikko lounasaikaan mennessä, mutta nyt laitettaisiin se torstaihin lounasaikaan. Sihteeristä voi sitä asiaa katsoa. Minusta on tärkeää, että saamme oikeat tarkistukset esitettyä ja että niissä on oikea sanamuoto sen sijaan, että pyritään nyt tässä hosumaan tämän ehdotuksen läpi. Olen kuunnellut huolella keskusteluja, joita on käyty jäsenvaltioissa ja olen tavannut useita eri jäsenvaltioiden edustajia ja tiedän, että neuvostossa on paljon erilaisia työryhmiä myöskin tästä asiasta. Kiitos. Bene, grazie alla relatrice e cominciamo il giro degli relatori ombra. Kiitoksia. Tästä nyt aloitamme äh, kierroksen. Anna Koratsa Bild ensimmäisen EPP. Welcome. Kiitoksia. Haluaisin äh, todella onnitella tästä mietinnöstä, Viki. Arvostan suuresti työtä, jota olemme tehneet esittelijän kanssa, ja haluaisin kiittää myös asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet meidän, meitä näiden teknisten yksityiskohtien kanssa. Haluamme todella nyt osua oikein niin, että voimme varmistaa kansalaisten turvallisuuden lisäämättä tarpeetonta taakkaa tai byrokratiaa kuitenkaan kansalaisille. Tuen vahvasti siis mietintöäsi eri asioissa. Ensinnäkin nyt tuli ampumaseiden äh, luokista. Olen yhtä mieltä siitä, että on hyvä vetää pois komission ehdotus, joka oli epäselvä ja suhteeton, joka koski äh, näitä puoliautomaattisia äh, aseita, jotka saatettiin muuttaa takaisin. Tämä oli tämä A7-luokka. Olen yhtä mieltä tästä. Olen yhtä mieltä myös siitä, että jätetään samaan luokkaan, entisen luokkaan nämä nämä paukkuupanosanoissa aseet, hälytysaseet ja merkinnät aseet. Tähän mennessä emme ole saaneet mitään argumentteja, jotka vakuuttaisivat meitä jo niin, että saisimme lisää arvoa mm, muuttamalla sanamuotoa. Sitten olennaisista osista ja merkinnöistä on erittäin tärkeää varmistaa jäljitettävyys. On hyvin tärkeää, että meillä on yhteiset harmonisoidut pakolliset merkintäjärjestelmät EU:ssa, mutta en ole yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitäisi kaikki osat merkitä. Meidän on harmonisoitava olemassa olevaa EU-pöytäkirjaa, jossa käsitellään tätä asiaa, mutta olen aivan samoilla linjoilla kanssasi koskien sitä, että olisi merkittävä olennaiset osa- komponentit silloin, kun se on tehtävissä ja käyttäen järkeä. Sitten tarkistus 25 Siinä viittasitte näihin lippaan ja rungon merkintään, ja mitä olen asiantuntijoilta kuullut, näyttää siltä, että ei olisi ehkä olennainen komponentti, eikä se ei välttämättä ole myöskään mahdollista suorittaa. Olennaisten komponenttien merkintä on tärkeää, mutta ei kaikkien osien ja komponenttien merkintä. EPPssä tulemme seuraamaan tätä linjaa. Myös nämä lääketieteelliset testit ovat tärkeitä. Tietenkin ne ihmiset, jotka eivät ole fyysisesti tai mentaalisesti aseen omistuskunnossa, niin, niin heidän ei sitä pitäisi käyttää. Meillä on jo olemassa olevia järjestelmiä jäsenvaltioissa, joissakin on jo hyvät tavat toimia esimerkiksi, kun lääkäreillä on vastuu raportoida asiakkaistaan, mikäli potilaat eivät enää ole aseenkantokuntoisia. Olisi tärkeää yhdenmukaistaa näitä käytäntöjä. Ja teillä, sinullahan oli hyvä tarkistus koskien jäsenvaltiossa tehtäviä lääkäritarkastuksia. Sitten aikarajat luville. Se laskettaisiin viiteen vuoteen. Annan esimerkin. Ruotsin, Ruotsin tapaisessa maassa on noin 700 000 laillista aseenomistajaa, aseenkantajaa, noin kaksi miljoonaa asetta suurin piirtein. Tästähän tulee se aivan valtava byrokraattinen taakka, kun viranomaiset jo nyt kertovat, että, että menettely on hyvin pitkällinen ja heillä on paljon ruuhkaa, joten ei varmaankaan ole oikea tapaa toimia näin. Turvallisuushan on meidän suuren huolemme ja laittomuksen torjunta on meidän suuren huolemme mutta tällaisesta toimesta tulisi vain lisää kustannuksia ja lisää byrokratiaa, joten emme kannata tätä rajoitusta. Sitten olen nyt tyytyväinen siitä, että otette mukaan tämän turvallisen varastointin näkökulman. On tärkeää, että kun on henkilöt, jotka laillisesti pitävät halussaan aseita, jotka haluavat käyttää sitä urheiluharrastuksissa ja muissa laillisissa toimissa – näiden aseiden ei pitäisi olla mitenkään lasten saatavilla tai ei myöskään sillä tavalla säilytetty, että ne voivat joutua laittomiin käsiin. Sitten etämyyntikysymys on tärkeää, että tässä on avoimuutta ja tarkastuksia, mutta ei myöskään liian suhteettomalla tavalla pitäisi rokottaa maaseutualueilla asuvia. Meidän pitäisi pitää kiinni etämyynnistä ja meillä pitäisi olla vahvat tarkastukset, niin kuin lupien, lupinkin kanssa on poliisin taholta sekä ostajille että myyjille. Mutta en ole varma, että tuolla jossakin keskellä metsää Lapissa voitaisiin järjestää fyysinen tappahaminen tuohon viimeisen, viimeisen ostovaiheen vaiheeseen. Enkä usko, että se lisäisi turvallisuutta, mutta tätä pitää vielä vähän tarkastella. Mitään etämyynnin kieltoa ei varsin, varmastikaan tule ottaa mukaan. Mietintössä on, mietinnössä on myös tärkeä kohta, joka koskee tiedon jakamista. Tietenkin tarvitaan lisää yhteistyötä. Tästähän onkin ajatus, kun uudistetaan direktiiviä parempaa yhteistyötä, parempaa tiedonjakoa ja hyvien käytäntöjen jakamista, yhteen toimivuuden parantamista ja jäsenvaltioiden järjestelyjen välillä niin, että voidaan tehdä selkeä ero laillisesti omistettujen ja laittomien aseiden kanssa eikä lailliset aseet, niiden ei pitäisi joutua väärin käsiin Odotan yhteistyötä kanssasi ja muiden varjositelijoiden kanssa. Olen aivan varma, että pääsemme hyvään tasapainoiseen ratkaisuun. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia ja olen oikein tyytyväinen siitä, että tässä mietinnössä olette selventänyt jotakin komission kertomuksen kohtia, jotka EPPn mielestä olivat hyvin epäselviä ja niihin pitikin puuttua. Kiitoksia. Grazie. Passiamo al gruppo SND con eh, Kiitoksia. Sitten SND Sergio Cofferati. Grazie Presidente. Voglio ringraziare Vicky per il lavoro che ha Kiitoksia. Haluaisin kiittää Vikiä. tähän mennessä tehdystä työstä. Sitä vielä riittää kyllä jatkonkin, aivan kuten hän itsekin muistutti. Pohjana ei ole ainoastaan monimutkainen ehdotus, vaan myös olosuhteet ovat hyvin erilaisia maasta toiseen. Sääntelyolosuhteet ovat erilaisia, mutta myös historia ja kulttuuri vaihtelee suuresti maasta toiseen, kun ajatellaan kansalaisia ja aseiden käyttöä. Kun puhutaan aseista, jotka on suunnattu urheilukäyttöön ja kaikista muistakin aseista. Tästä syystä meidän varmastikin on palattava joihinkin asioihin, jotka mainitsit, ottaen huomioon nämä viimeisimmätkin tarkistukset. Jotakin ensimmäisiä huomioita kuitenkin ensin merkinnöistä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kaikki olennaiset aseen komponentit merkitään, ei ainoastaan yhtä, jotta vältetään se, että ase voitaisiin purkaa ja rakentaa uudelleen. Ja tästähän sitten annettaisiin mahdollisuuksia laittomille toimille ja muutoksille ja, ja loppujen lopuksi voitaisiin käyttää näitä ob- objektiivisesti väärennettyjä aseita. Minun mielestäni Vikin ehdotukset ovat hyviä. Ne koskevat näitä vähimmäisostoja, näitä ostoja ja, ja avoimuutta. Kaikki, mikä lisää avoimuutta, on hyvä asia, koska näin erityisesti ne kansalaiset, joilla on hyvät aikomukset mielessään ja jotka käyttävät aseita harrastustarkoituksessa eikä muissa tarkoituksessa, niin se heitä auttaa. Lääketieteellisistä testeistä Viki ehdottaa jonkinlaista jatkuvaa valvontaa. Minun mielestäni alku on tärkeä, ensimmäinen tarkastus siis. Sitten ja jatkossa tarkastukset voi voidaan soveltaa eri maiden olosuhteiden mukaan. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että lähestymistapa alkuvaiheessa on säänneltyä ja yhtenäistä ja sen kautta voidaan taata, että, että aseen kantajan fyysinen ja psyykkinen terveydentila tarkastetaan. Sitten museot ja keräilijät. Meidän pitäisi mielestäni vielä tämän parissa tehdä työtä niin, että eh- eri, erottaisimme nämä kaksi asiaa toisistaan. Museot on yksi asia, keräilijät ovat aivan toinen asia. Museoillahan on myös fyysinen ulottuvuus. Ne ovat tiloja, joissa aseet katalogoidaan, luetteloidaan ja niiden historiasta kerrotaan. Keräilijät taas ovat yksityishenkilöitä, jotka keräilevät ja pitävät hallussaan näitä aseita mutta kuten Viki hyvin tietää, ei ole olemassa mitään Euroopan laajuista määritelmää keräilijälle. Kuitenkin ei tämä pidä estää sitä, että erotamme toisistaan sääntelyä, joka kohdistuu museoihin ja, ja sääntelyä, joka kohdistuu keräilijöihin. Museoista aivan objektiivisesti ei mitään tällaisia vääristymiä voi aiheutua, mutta keräilijöiden osalta tällaista varmuutta ei ole. Sitten verkkomyynnistä. Komission ehdotus on mielestäni kiinnostava. Toki voidaan vielä pyrkiä kompromissiin, jos jätetään ampumatarvikkeet ulkopuolelle. Kaikkein vaikein asia koskee sitä, että tarkistetaan ostajan ja myyjän henkilöllisyys. Se koskee näitä velvollisuuksia. Sen pitää olla kolmas osapuoli. Se ei voi olla yksi näistä kahdesta osapuolesta, joka itse sertifioisi itsensä ilman mitään kolmannen tahon kontrollia koskisi sitä, mitä on ostettu ja mistä syystä. Tämä on erittäin tärkeä ja ratkaiseva asia, niin että mukana on kolmas viranomainen, julkinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa toimen ja prosessin oikeutus, kun ostetaan ja myydään aseita. Sitten tämä seitsemännen luokan, luokan seitsemän arkaluutoinen ongelma. Olen edelleen, tämä A7 siis, olen edelleen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan ratkaisu, jossa luovutaan ulkonäkökriteeristä. Se on epäselvä kriteeri, eikä se ratkaise mitään näitä ristiriitoja, josta olemme jo keskustelleet. Olisi löydettävä sellaisia objektiivisia kriteerejä, eikä mitään tällaista epäselvää kriteeriä, että jokin asia muistuttaa toista osetta. Objektiiviset kriteerit voisivat jopa johtaa siihen, että täytäntöpanoa supistettaisiin tämän A7-luokan osalta, mutta sitten kriteerit olisivat selkeitä. Tämä, omina, tämä ulkonäkö laajentaa paljon soveltamisalaa. Jos aseet muistuttavat toiseen, niin se ei paljon mitään tarkoita. Tähän liittyy myös juridiset kysymykset, jotka olisi hyvä ratkaista. Meidän olisi nyt kärsivällisesti löydettävä objektiivisia seikkoja, joille tämä perustetaan. Sitten loppuksi deaktivoidut aseet. Jäljitettävyys on valtavan tärkeä asia, kun kyseessä on deaktivoitu ase. Myös siksi, että ei ole mitään suunta takaisinpäin ettei kyseessä olisi vain teko, joka, josta ilmoitetaan ja jota ei sitten voida varmistaa. Minun mielestäni direktiivin täytäntöönpano toimen soveltamisalaan olisi nämä otettava mukaan, mutta tarvitaan sellaiset kriteerit, jotka tekevät valvonnasta hyvin vahvaa. Olisi todella pystyttävä jäljittämään tämä deaktivoitu sitten nämä merkinnäntä, nämä paukkupanos aseet ja niistä, niitä koskevat huomautukset, olen niistä yhtä mieltä Vikin kanssa. Yhdessä Vikin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa vielä palaamme käsittelemään näitä asioita, mutta tähän mennessä on sanottava, että ilmapiiri on ollut oikein myönteinen. Ja silloinkin kun näkemykset ovat olleet kaukana toisistaan, niin niin ilmapiiri on ollut oikein myönteinen, niin se on mielestäni niin tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Aldesta. Alden edustaja. And first of all, I would... Kiitos. Ensin haluaisin äh, onnitella sinua, Viki, sinun äh, mietintöluonnoksestasi. Se on erinomainen perusta meidän työllemme ja tälle tärkeälle lainsäädännölle. Olen saanut hyvin positiivisia sähköposteja Tsekin tasavallan kansalaisilta. He ovat iloisia siitä, että parlamentissa on tapahtunut edistystä. Erityisesti he pitävät hyvänä sitä, että sinä olet tarkkaavaisesti kuunnellut kaikkia osapuolia, jotka ovat tuoneet esiin huolen aiheitaan eh, silloin, kun komissio ensimmäisen ehdotuksensa teki. Tässä on koko joukko asioita, jotka haluaisin ottaa esiin joita pitäisi hieman enemmän ehkäpä hieno säätää, jotta tämä mietintö olisi vielä lähempänä sitä, mikä minusta niin olisi ihanteellinen lopputulos. Tuen sinun ehdotustasi, joka liittyy siihen, että puoliautomasta aseet, eli B-kategorian aseet äh, luokiteltaisiin, ja tämä A7 kategoriaa sitä vastustamme, koska se hylkäisi puoliautomaattiaseet, jotka muistuttavat automaattiaseita. Tämähän oli alun perinkin hyvin hankala ja ongelmallinen ehdotus ja eh, synnytti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Tämä toisi erittäin paljon käytännön ongelmia toteutuksessa. Sen lisäksi on yksi lisäehdotus, joka liittyy aseiden luokitteluun komission tekstissä, niin kutsuttu A6-kategoria, jossa puoliautomaattiaseet, jotka on konvertoitu, että ne kiellettäisiin. Minä tiedän, että sinun mietintösi tuo mukaan ehdotuksia, jotka liittyvät näihin muunneltuihin konvertoituihin aseihin, ja olen sinun ehdotuksestasi samaa mieltä. Mutta tässä tapauksessa me tarvitsemme enemmän selkeytystä sinun taholtasi, ja me tulemme tekemään tarkistuksia tähän osaan. Joten kysyisinkin sinulta, voisitko selittää, esittää hieman yksityiskohtaisemmin ajatuksia tästä kategoriasta. Mitä tulee muihin asioihin, pidän hyvänä ehdotustasi aseiden määrittelystä, määritelmästä, mikä on tuliase, säännöt, jotka koskevat aktivoitujen, deaktivoitujen aseiden manipulointia, verkkomyyntiä ja valvontaa on asioita, jotka ovat tärkeitä liittyen jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin antaa poikkeuslupia erityistilauksissa, kun on kysymys tiettyjen äh, kategorioiden äh, asseiden omistamisesta. Tämä puuttui komission ehdotuksesta ja olen iloinen, että sinä olet ottanut sen mukaan. Se on tärkeää, ei vain äh, esimerkiksi yliopistoille ja museoille, mutta myös tietyille yksityisyrityksille, joiden jotka toimivat turvallisuus- tai puolustusalalla. Informaation tiedon jakaminen jäsenvaltioiden kesken on myös tärkeää. Sen pitäisi olla yhden ensimmäisistä avainasioista. Ja kysyisinkin, voisimme me saada hieman lisää informaatiota tiedon vaihtamisesta liittyen aselupien kieltämisistä? Onko tästä mitään käytäntöä ja mikä olisi tämä lisäarvo? Tässä on kysymys eh, myös aseiden markkinoinnista ja niiden osista, niin että olisi rekisteri, joka antaisi tarkkaa informaatiota jokaisesta aseesta, joka on tuotettu tai tuotu Euroopan unioniin. Tähän me haluaisimme myös maininnan, että nämä uudet toimenpiteet koskevat vain aseita, jotka tullaan valmistamaan sen jälkeen, kun direktiivi on astunut voimaan. Kiitokset vielä sinun työstäsi ja haluaisin myös äh, kiittää muita varjoesittelijöitä ja odottaen mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä. Grazie. Kiitoksia edustaja Sharantsova. Seuraavana GUE-ryhmästä ei taida olla ketään paikalla, joten mennään saman tien vihreisiin. Pascal Durand. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Viki, ensinnäkin haluaisin todella kiittää tästä hienosta esimerkillisestä työstä aiheessa, joka on aivan ilmeisesti ja, ja varsin vahvasti er-, arkaluontoinen. Kansalaisetkin ovat lähteneet liikkeelle. Jotkut pelkäävät, että heidän vapauksiinsa puututaan. Tässä viittaan metsästäjiin ja harrastelija ampujiin, niin mutta myös poliisi on kertonut tilanteesta ja sanonut, että tilanne on vaikeutunut Euroopassa ja asekauppa on yhä laajempaa ja on päästävä siis tasapainoon yksilön vapauksien puolustamisen ja julkisen turvallisuuden välillä. Parlamentillehan yksilön vapaudet ovat kyllä olleet aina perinteisesti tärkeitä. Tämä ei ollut mikään helppo työ. Kiitoksia te- tekemästäsi työstä. Olen oikein tyytyväinen myös näistä eri kuulemistilaisuuksista, joiden kautta olemme voineet vähän tasapainottaa tilannetta ja lähentää näkökantoja. Ja eh, eri tahot ovat ymmärtäneet, että Euroopan parlamentti ei tietenkään eh, pyri eh, rehellisiä kansalaisia sekoittamaan terroristeihin. Kukaan ei tietenkään syytä, että urheiluampujat tai metsästäjät olisivat jollakin tavalla terroristien tai murhaajien rikoskumppaneita jotka ovat verta kylväneet tänne Euroopan viime aikoina, mutta sen sijaan on autettava poliisi, poliisia niin, että voitaisiin mahdollisuuksien mukaan välttää asiakaupan lisääntyminen ja näin voitaisiin välttää se, että, että sekopäiset hullut edellä jatkavat näiden massojen murhaamista. Joten kiitoksia tästä. Kaiken kaikkiaan minä ja me tuemme tätä mietintöä mitä tulee varastointiin, lääkäritarkastuksiin, etämyyntiin ja velvoitteeseen ilmoittaa epäilyttävistä ostoista, tietokannoista. Tietenkin ymmärrän, että kaikkea tätä pitää vielä vähän hienosäätää, mutta periaate on hyvä. Ja muut, muutettu taas se, että pitää myös selittää alkuperäisessä luokassa, mitä sitä yhtä mieltä. Se siellä on yhtä mieltä siitä, mitä Sergio Ferrati sanoi suurimmasta osasta siitä, mitä hän sanoi, on niistä mieltä. Minun mielestäni meidän on tätä jäljitelmäkysymystä työstettävä. On aivan selvää, että komission alkuperäinen ehdotus ei ole hyvä, ei ole mahdollista, että, että jäljitelmät ja lelut laitetaan samalle viivalle kuin ase. Tämä ei nyt ole mitenkään vakavasti otettava eikä myöskään juridisesti mahdollista. Sen sijaan on muistettava se, että tietty tase jäljittelmät ehkä voidaan muuttaa toimivaksi aseeksi ja nämä ovat vaarallisia. Olisi siis löydettävä uusi sana, uusi termi, niin että tämän tyyppiset jäljitelmät eivät sitten joudu oikean käyttöön, siis oikean aseen käyttöön. Sitten deaktivoidista aseista, uudesta sääntelystä, jolla mikäli on olemassa sääntelyä, joka tätä, koska sitä on sovellettava kaikkeen, myös entiset, myös vanhat aseet. Ehkä voitaisiin ottaa tässä mukaan. Sitten reserviläisistä. Olen kuullut, kuinka suomalaiset ovat kertoneet, kuinka tärkeää heille on säilyttää reserviläisjoukot ja he tarvitsevat aseensa. No ei minulla ole tähän mitään nokaan koputtamista, tämä on aivan johdonmukaista mutta toki voidaan näitä aseita valvoa ja myös näitä varastointiolosuhteita voidaan valvoa. Kyllähän joitakin sääntöjä voidaan antaa ilman, että tehdään vahinkoa reservilaisjoukoille. Ei minulla tässä ole mitään vaikeuksia, mutta kyllä siihen tietyt puitteet voidaan silti luoda. Sitten eh, alaikäiset ja alaikäisille lahjoitetut aseet, se, että alaikäisen ei sovelleta samanlainsäädäntöä kuin aikuisin että tässä on ensinnäkin se ongelma, että kyseessä ovat alaikäiset ja toisaalta se, että vaikka kyseessä on lahja, niin eihän se mitenkään poista hallussapitoon ja myyntiin koskevien sääntöjen soveltamista, että kyllä tätä pitäisi vielä vähän hioa. Olen yhtä mieltä Sersun kanssa, enkä nyt sitä tue. Olisi, en sitä nyt siis toista pitäisi tehdä ero museoiden ja keräilijöiden välillä. Montpellierin iskujen jälkeen Ranskassa huomattiin, että siellä on käytetty keräilyaseita – ne tulivat yksityisistä kokoelmista. Museoihin sovelletaan tietenkin valvontaa ja takeita ja siellä on turvallisuustoimia, jotka ovat tietenkin vahvempia kuin yksittäisten keräilijöiden kohdalla, joten haluaisin kyllä tehdä eron museoiden ja keräilijöiden välillä. Ja vielä viimeinen asia. Nämä puoliautomaattiset aseet, jotka voidaan muuttaa automaattisiksi aseiksi, olen kuullut, että se on vaikea määritellä. Poliisi on ollut kuitenkin hyvin selkeäsanainen ja todennut, että meillä on ongelma esimerkiksi tiettyjen Kalashnikov-tyyppisten aseiden kanssa, jotka on hyvin helppo muuttaa. Internetistä saa vaikuttavien komponenttien kautta Yhdysvalloista. Se voidaan, ne voidaan siirtää, muuttaa automaattiaseiksi. Minulla on siis todella vaikeuksia tämän B7-luokan kanssa. Tästä on tietysti puhuttu jo paljon, tiedän sen. Jotkut teistä haluavat, että puoliautomaattiset aseet jäisivät edelleen tähän alkuperäiseen luokkaansa. Minun mielestäni meidän on vielä tätä asiaa pohdittava ja saatava sitä vielä paremmaksi, koska poliisi on todella siitä varoittanut. Tässä nämä tärkeät asiat, joista halusin puhua. Vielä kerran kiitos tähän mennessä tehdystä työstä. Minäkin odotan tulevia varjoesitellinen kokouksiin, niin että pääsemme vielä eteenpäin tässä asiassa ja, ja löydetään konsensus. Grazie del gruppo EFDD. Non... Kiitoksia EFDD-ryhmästä. Ei ole ketään, joten annan puheenvuoron inf e ryhmälle Trusinski. Olkaa hyvä. <coughs> Merci, monsieur président. Merci, madame. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tehdystä työstä, joka vastaa kyllä mm, kansalaistemme huolenaiheisiin ainakin osittain. Tässä on vain jos yksi tarkistus oli se, että tulisi puolta, se olisi numero yksi, vaikka se ei mielestäni olekaan riittävä. Suurin osa tarkistuksista mm, menee siihen suuntaan, kun mitä me olemme käyneet näkemysten vaihtoa erilaisten kansalaisjärjestöjen, keräilijöiden ja muiden yhdistysten kanssa. Huomioimme myös, että on hyvä asia, että tässä esimerkiksi nämä lääkintä, lääkärintarkastusvaatimukset, varastointivaatimukset ja muut on otettu hyvin esille. Kun puhutaan keräilijöistä, tuemme tarkistusta 14, sillä komission väitykset asekaupasta tässä suhteessa ovat mielestäni aivan absurdeja. Ja esimerkiksi Tuluusin tapauksessa keräilijä on yksityinen keräilijä, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa hänet ryöstettiin. Tarkistus 15. Tähän lisäisimme myös sen, että sitoudutaan noudattamaan vaatimuksia välittäjälle, koska vaatimukset eivät ole määriteltyjä kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän täytyisi katsoa sitä, millä tavalla tämä ostajan ja myyjän välinen suhde hoidetaan. Se mielestäni on tärkeää. Sen sijaan olen samaa mieltä täysin siinä, että neljä B kohta poistetaan. Kun puhutaan aseiden jäljittämisestä, niin meidän mielestämme rekisteröinti on tärkeä, mutta se aiheuttaa jo heti alusta lähtien suuren ongelman. Se ei välttämättä koske kaikkia jäsenvaltioita, siitä en tiedä, mutta ainakin Ranskan kohdalla se on ongelmallinen, koska meidän tietojen mukaisesti ranskalaisia aseita koskevat tiedostot ovat erittäin vaikeasti hyödynnettävissä. Siis pelkästään siitä syystä, että ne ovat täynnä virheitä. ei pelkästään ENFn edustajat näin sano, vaan meidän asiantuntijamme ovat näin todenneet. Ja koska tässä lähdetään liikkeelle siitä, että nämä tiedostot olisivat oikeita, niin minusta on tärkeää korostaa sitä ja ehkä työstää tätä uudelleen tässä teidän mietinnössänne. Kun tarkastellaan sitten internetostoksia, tarkistus 21, meidän mielestämme ei ole oikein realistissa ja oikeastaan aika ristiriitaista eh, internetmyynnin kanssa mm, etämyynti. Siinähän nimenomaan eh, näitä tavaroita ei anneta kädestä käteen eh, ostajan ja myyjän välillä. Tässä tarkennatte sitä, että kun kansallinen lainsäädäntö sen sallii, niin se on mahdollista, mutta missään ette mainitse tätä myynti- tai ostopaikkaa Ja useinhan nämä eivät tapahdu samassa maassa. Ja usein kyseessä voi olla myös Euroopan ulkopuolinen maa. No sitten merkinnät. Tässä teidän mietinnössä kaikki nämä oleelliset osat pitää merkitä. Ja niissä pitää olla alkuperämaa, valmistajan, merkinnät. Tästä on joutu kaksi ongelmaa. Tietyt tärkeät osat, kuten pistolin jotkut muoviosat, voivat olla sellaiset, että niin on vaikea tehdä näitä merkintöjä. Toinen koskee tällaista jälkikäteen tapahtuvaa merkintä aseisiin, jotka on jo valmistunut. Se saattaa kyseenalaistaa niiden historiallisen ja keräilyarvon. Lisäksi tuemme myöskin tätä tarkistusta 77, mutta tarvitsisimme selvennystä luokkaan A6. Siinä on kysymys automaattisesta, jotka on konvertoitu puoliautomaattiaseeksi. Ne ovat erittäin suosittuja ampujen joukossa eri jäsenvaltioissa. Joko tässä nyt sitten kriminalisoidaan omistajat tai sitten jäsenvaltiot joutuvat ne takavarikoimaan. Lisäksi esitämme tarkistuksia, jotka menevät näiden ehdotusten suuntaisesti, mutta tässä on myös tärkeitä asioita, joita mielestäni ei voida välttää. Jos aiotaan todella taistella asekauppaa vastaan, niin meidän tulee ehdottomasti pyrkiä välttämään lisähyökkäyksiä Euroopassa. Ja aina olette ottanut tämän huomioon, mutta se ei tietenkään mitenkään vaikuta fanaattisen islamistin ajattelutapaan tai ideologiaan, ihan mitä me täällä säädämmekään yksikään kansallinen raja, joka varsinkin tänä hetkellä vuota kuin seula, ei millään tavalla tätä estä. Asia on myös otettu esille asiantuntijoiden kanssa käymissämme keskusteluina. Siitä syystä meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla voidaan, taus- voidaan rajoittaa näiden iskujen vaaraa ja estää lisäkaupankäyntiä. No, ähm, Tässä oli varjoesittelykierros. sitten mennään muuhun keskusteluun. Meillä on haluaisin pyytää todella tiiviitä puheenvuoroja. Täällä 12 kollega puhujalistalla nimittäin ja meillä on aika rajallinen aika, joten joudun nyt määräämään pu- minuutin puheajat. Sitten komissio ja esittelijä voivat vielä vastata. Edustaja Metsä ja sitten edustaja Mitsi. Thank you very much, Mr. Chair. I would have liked to speak in Maltese because of the... Kiitos. Haluaisin puhua Maltaa, koska tämä on erittäin mielenkiintoinen asia Maltalla, mutta teknisistä syistä joudun nyt puhumaan englantia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lähestymistavasta. Meistä tämä on askel oikeaan suuntaan. Se, että poistetaan kaikki linkit terroristien ja aseiden laillisten omistajien välillä ja viittaukset äh, keräilijöihin, aseiden salakuljettajina. Nämä linkit on poistettava. Myös periaate on mainittava kohdassa viisi esimerkiksi, jossa puhutaan valvontajärjestelmästä, joka sisältää esimerkiksi lääketieteellisiä tutkimuksia. Meidän täytyy kuitenkin parantaa vielä tätä tekstiä. Meillä on jo erilaisia järjestelmiä ja kiitänkin esittelijä Fordia siitä, että hän on ottanut vastaan maltalaisten näkemyksiä. Lopuksi meidän täytyy varmistaa se, että näiden äh, varaosien äh, määritelmä täytyy tehdä teknisesti ja sama koskee aseiden äh, modifiointia. Samoin kuin tässä loppuyhteenvedossa puhutaan myös siihen, että tämä, tätä voidaan vielä muuttaa, jos on tarvetta siihen. Sitten kollega Mitsi. Sure, um, yeah. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin täällä muiden puhujien mm, tapaan onnitella Vikiä tästä erittäin tasapainoisesta mietinnöstä. Haluaisin keskittyä periaatteessa keräilijäkysymykseen, sillä en ole sitä mieltä, että keräilijöitä kannattaa sisällyttää tähän mietintöön ihan vain sitä yksinkertaista syystä, että jos tämä mietinnön soveltamisala, varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, tavoitteena on tasapainottaa julkinen turvallisuus ja aseiden saatavuus, niin se, että keräilijät ja terroristit niputetaan vähän ikään kuin yhteen, ei ole hyvä ajatus. Minusta meidän tulisi paremmin määritellä meidän tulisi katsoa sitä, mitä keräilijät ovat antaa heille ehkä luvat. Nyt on saada paremmin valvottua tätä asiaa ja on tärkeää, että heitä aseteta samalle sivulle kuin terroristit. Kun puhutaan internetkaupasta, hyvin lyhyt kommentti. Me emme saa syrjiä saarivaltio, jäsenvaltioita. Se on ainoa tapa, millä ne voivat saada aseita Tietysti tilanteen pitää olla täysin valvottua, niin kuin se on Maltalla poliisilta toiselle. valvonta on täysin olemassa ja syrjintä ei saa tapahtua. Edustaja halla seuraavana. Thank you, Chair. I want to thank... Kiitos. Haluan kiittää esittelijä Fordia hyvästä työstä. Tässä on kuitenkin vielä yksityiskohtia, joita voitaisiin vielä parantaa. Te olette ihan oikein hylänneet komission ehdotuksen kieltää tietyt puoliautomaattiaseet ulkonäön perusteella uusi kategoria A7. Siitä huolimatta meidän tulisi kieltää myös ehdotettu uusi kategoria A6, joka merkitsisi semiauto- puoliautomaattisten aseiden kieltäminen, jos ne on muutettu automaattiaseista. Ei ole mitään järkeä kieltää tätä, sillä on ainoastaan seurauksia niille kansalaisille, jotka omistavat tällaisia aseita. On myös erittäin vaikea tunnistaa nämä aseet. Tarkistuksessa 13 esittelijä ehdottaa, että keräilijät voisivat pitää hallussaan kategorian A5-aseet. Tämä on hyvä, mutta ei riittävää, koska heidän täytyisi myös voida ostaa ja myydä tällaisia tuliaseita. Ja lopuksi uskon, että meidän tulisi hylätä nämä pakolliset aikarajoitukset aseluville, koska ne lisäävät vain epävarmuutta ja byrokratiaa, ei turvallisuutta. Kiitos. Grazie, onorevole Karas. Sitten edustaja Karas. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää esittelijää, mutta myös kollegoita siitä, että keskustelu on nyt hyvin asiallista. Kun olen lukenut äh, lehdistötiedotteita Obermeirilta ja muilta, jotka eivät ole edes paikalla, niin äh, he odottavat äh, he ovat tekemässä ihan uskomatonta, uskomattomia juttuja, mutta se mitä me täällä teemme on nyt, että me yritämme parantaa komission ehdotusta. Haluaisin selkeästi sanoa, että tämä direktiivi koskee sitä, että eiväthän lailliset aseiden omistajat mikään vaara yleiselle turvallisuudelle ole. Kysymys on siitä, että meidän täytyy estää rikollinen väärinkäyttö ja epäasiallinen aseiden käyttö. On tärkeää, että keskiössä ovat aseiden eh, toimintakyky eikä niiden eh, ulkonäkö. Eh, olen iloinen, että paikalla. Meillä on erilaisia perinteitä, lakeja, erilaisia kokemuksia – ja esittelijä viittasikin siihen, että meidän täytyy myös huomioida nämä eroavaisuudet ja käyttää myös äh, molemminpuolista äh, hyväksyntää ja luonnollisesti tehdä tarkistuksia aiheesta. Ja äh, kiitän siitä, että tarkistusten takaraja on pidennetty. Kiitoksia sitten edustaja Schwab. Um, Puheenjohtaja ihan lyhykäisesti olen samaa mieltä siitä, mitä Karas sanoi, ja kun katson, mitä kansalaiset minulle vaalipiiristäni viikoittain lähettävät, niin siinä koko ajan viitataan siihen, mitä komissio sanoi, kun se esitteli tämän ehdotuksensa. Ja myös se, mitä Anna Koratsa Bild täällä sanoi ja mitä esittelijäkin sanoi, niin ei tässä nyt ole kysymys ainoastaan siitä, että nyt puhutaan asiallisemmin, vaan tässä myös selkeytetään ja tehdään myös yksinkertaisemmaksi tätä lainsäädäntöä niin, että meillä olisi joka puolella Eurooppa rajat ylittävää turvallisuutta. Se on välttämättömyys, joka on mahdollista toteuttaa huolimatta näistä terroriiskuista Brysselissä ja Pariisissa, jotka aina leimahtavat, leimauttavat tämän keskustelun uudelleen. Olen iloinen siitä, että aselupa tapaa asiat hoidettaisiin niissä puitteissa, kuin se hoidetaan nyt jo jäsenvaltioissa, ja että nämä asekategoriat tarkistetaan niin, että jokainen, joka on laillisesti aseensa hankkinut, ei joutuisi sitä nyt kärsimään. Kiitokset. Grazie. Kiitoksia edustaja Rosier. Nyt luen koko listan. Rosier. Dalton, López Isturiz e Iaconsari. Prego, Virginie. Grazie. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Ah, sorry. <laughs> merci, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä on ollut vaikea työ ja intohimoa herättävä aihe. Ei tietenkään pidä näitä urheiluampujia liittää terroristeihin, mutta on myös muistettava, että, että poliisien työ vaikeutuu, kun, epä, kun laillinen ja laiton markkina ovat vähän toisissa sidoksissa, joten kyllä direktiivi on tärkeä. Olemme yhtä mieltä useista asioista. Haluaisin käyttää aikani niihin asioihin, jotka ovat vaikeita tai joita pitäisi vielä selventää. Selvennettäviä ensinnäkin ampuma-aseen määritelmä, se on vielä vähän epäselvä, mutta kun työstetään olennaisia komponentteja, niiden määrittelyä varmaankin voimme löytää yhteistä kenttää, mutta siihen lisätyötä tarvitaan vielä. Epäselvä myös tämä lääkärin tarkastuskohta. Puhuitte tarpeesta tehdä näitä testejä ja muotoon tulisi vähän joustavuutta, tämä minulla rauhoitti. Sitten A- ja B-luokka kaikkea olisi selvennettävä, niin olemme yhtä mieltä siitä, että avoimuus on tärkeää, olisi varmasti vielä näitä teknisiä kriteerejä tarkennettava, mutta tätä on vielä selvennettävä sitten. Minulla on enemmän ongelmia ehdotuksien kanssa, jotka ovat tässä mietinnössä, jotka koskevat sitä, että komission ehdotus hylättäisiin. Minun mielestäni se on aivan ristiriidassa sen kanssa, että tätä teksti olisi uudelleen tarkasteltava sitten. Tarkistus 12. Mahdollisuus A-luokan aseiden hallussapitoa on itsepuolustusta varten itsepuolustusta varten että vähän vaikea hyväksyä sitten keräilijöitä koskevat myös vähän vaikeita hyväksyä. Lopuksi vielä alaikäisestä sanottu kommentti. Siihen haluan vielä viitata. Tarvitaan tähän eh, vielä tiukemmat puitteet. Kiitoksia sitten Grappin. Mulțumesc. Ehm, <clears throat> este un raport extrem de important și în același timp dificil. Tämä on hyvin tärkeä ja vaikea mietintö. Selvästi tässä nähdään, että kaikki varjoesittelijät ja esittelijä ovat erittäin perusteellisesti tutustuneet aiheeseen, aivan kuten eh, edustaja Karas, hän oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän on viestittävä yleisöön päin, koska tällaisen valtavan työn jälkeen olisi todella harmi, jos meidät ymmärrettäisiin väärin. Emme halua tehdä mitään pahaa, me haluamme rajoittaa kansalaisten oikeuksia, päinvastoin haluamme suojella heitä. Meillä on kaksi tärkeä, neljä tärkeää asiaa. Olen yllättynyt siitä, että komission alkuperäisessä tekstissä ei mainita mitään aseenkantajan no fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Tarvitaan selkeitä sääntöjä, jotka koskevat näitä pakollisia lääkäritarkastuksia. Sitten toinen asia, josta yllätyin ja josta, voisin, josta keskustelin komission kanssa äh, Strasbourgissa, se koski sitä, että alle 18-vuotiailla on oikeus pitää hallussaan metsästysaseita. Tämähän on aivan uskomatonta. En voi tätä hyväksyä. Minä tulen tekemään tähän tarkistuksen. Voidaan tietenkin hyväksyä näitä, näitä urheiluaseita, voidaan hyväksyä, mutta ei metsästysaseita alaikäisille. Sitten sitten aseiden käytöstä aseita tietenkin voidaan käyttää vain, jos on lupa, mutta jossakin vaiheessa tarvitaan myös lääkäritarkastus, todistus, lääkäritodistus, muuten voi olla ongelmia. Välitän kaikki ehdotukseni kirjallisena. Olen sitä mieltä, että on todella selvennettävä etämyyntisääntöjä, verkkomyyntiä. On hyvin tärkeää nähdä, mikä on välittäjien kanta. Muuta tätä ei voida valvoa. Kiitoksia sitten sinä lova. Kiitos esittelijät olette tehneet erittäin paljon työtä, joka on siirtänyt mietintöä kohti oikeaa suuntaa. Jos meidän tavoitteenamme on todellakin parempi turvallisuus Euroopan unionissa, niin silloin meidän täytyy miettiä oikeanlaisia toimenpiteitä, että tästä, tämä ei käänny itseään vastaan. Ei meidän tule ottaa pois aseita laillisesti niitä ostaneilta, jos he ovat terveitä. Tsekin tasavallassa voi olla ongelmia siinä, jos me haluamme pienentää omistajapiiriä, niin sillä voi olla myöskin, että osa näistä aseista siirtyy sitten tuonne laittomalle puolelle. Meillä on tuhansia laillisia aseita tällä hetkellä A7-kategoria on ihan hyvä ehdotus, mutta me tarvitsemme myös, me, myös meidän on muutettava myös A6-kategoriaa. Jos on kysymys konvertoidusta aseista ja ne on tarkistettu, niin silloinhan se on ihan ok. Ja minä tulen tekemään myös tarkistuksia. Eh, Kiitoksia sitten edustaja Pospisille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 Um, mainitsen kaksi asiaa. Ensinnäkin olemme ilahtuneita siitä, että A7 enää ei ole direktiivin osa, mutta meillä on samankaltainen ongelma A6 kanssa. Ja ehkäpä edustaja Ford voisi tätä pohtia hiukan enemmän. Silloin kun automaattiase konvertoidaan, niin Viranomaisten pitää valvoa tilannetta. Olemme sitä mieltä, että jos A6 jää direktiiviin sellaisena kuin se tänä päivänä on, niin noin 40 000 laillista puoliautomaattiasetta tulisivat kyseeseen Tsekin tasavallassa, jos A6 siis jää, ja olen sitä vastaan. Meillä pitäisi olla erittäin kovat syyt tähän. Minä olen sitä mieltä, että A6 pitää poistaa. Samoin kaikkien aseen eri komponenttien merkintä, sen ei pitäisi olla takautuvaa. Edustaja Dalton. much, uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä tässä te- asiassa tekemistä työstä. Hän on kuullut sidosryhmiä kautta horisontin ja tämä osoittaa Tämä on tausta taas tasapainoisille ehdotuksille. Airsoft-pistoolit on jätetty pois toivon, että näitä koskevat tarkistukset jo menevät läpi täysistunnossa. Esittely puuttunut porsaan reikiin tässä järjestelmässä, on kuitenkin pyrkinyt siihen, ettei rangaista laillisia aseen omistajia nyt komission tekstistä. Minua huolestuttaa kuitenkin komission tekstin alkuperäinen suunta, joten toivon, että voimme sitä korjata. Ongelma on se, että pidämme huomioon laillisissa aseissa, eli ihmisissä, jotka jo pitävät kiinni laista. Kuitenkin laittomat asiat ovat ongelma, niitä ei jäljitetä ja tietoja ei jaeta. Laillisia aseita kyllä jäljitetään. Olen nähnyt, kuinka se tehdään mutta usein toimijat ovat EUn ulkopuolella, eivätkä he ole, henki, ole henkilöitä, jotka haluavat noudattaa suun, sääntöjä. Haluaisin vedota komission siinä, että ei rangaista laillisia aseenkantajia. Se ei tule mitenkään ongelmaa ratkaisemaan. Kiitoksia sitten lopetisturi. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua tästä asiasta espanjalaisena Ymmärrän kyllä, miksi metsästäjät Espanjassa olivat niin suuttuneita tästä komission uudesta ehdotuksesta. Ymmärrän kyllä, että espanjalaiselle, joka on vuosia kiinnittänyt huomiota turvallisuuteen ja terrorismiin, niin kukaan ei varmaankaan tule antamaan meille tässä asiassa mitään opetuksia. Päinvastoin haluamme jakaa kokemuksiamme ja auttaa. Olen aivan varma, että espanjalaiset ja kaikki muutkin espanjalaiset metsästäjät ja muut espanjalaiset ovat sen puolella, että tämä lainsäädäntö menee läpi näitä ajatuksia ajatellen. Haluaisin kiittää Vicky Fordia. Hän on tehnyt valtavaa työtä. Ei ole mitenkään helppoa muuttaa aikaisemmin olemassa olevia asioita. Tässä on paljon teknistä puolta tietojen vaihto olisi tärkeää. Ranskassa kuulemma on jotain virheitä, ei Espanjassa ole mitään virheitä. Espanjassa on vahvaa lainsäädäntöä ja poliisilla on ö, täysi valvonta metsästäjien ampuma-aseiden kannalta ja asajat, jotka ovat tässä ikään kuin uutuuksia, jotka koskevat näitä säilytyspaikkoja ja lupia vuosikausia Espanjassa näin on jo ollut. Meidän on katsottu tätä vakavasti. Vikin ehdotuksesta En nyt ehkä tule mitään helpotusta, mutta kyllä se vähän auttaa sitä, kuinka meidän saksalaiset ja itävaltalaiset kollegat ovat, ovat tehneet työtä, niin että tähän suhtaudutaan vaka, vakavammin. Tietenkin kunnan, kuuntelen muitakin kantoja ja tulen tutustumaan tarkistuksiin. Anteeksi vaan, käytin puheenaikaa. Kiitoksia. Tästä tulee vahva statement siihen suuntaan, että Euroopan parlamentti haluaa estää laittomien aseiden leviämisen. Tämä on se pääidea. Ja kuten keskustelusta on käynyt ilmi, on paljon sellaisia kansallisia ongelmia ja minun mielestä esittelijä on ottanut niitä hyvin huomioon. Esimerkiksi tämä exception clausein äh, lisääminen tähän artikla 6 on tärkeä, mutta yhden kysymyksen haluaisin esittää, että onko tämä vähän liian laaja, koska siinä puhutaan, siinä on jopa semmoinen käsitys, että voitaisiin poiketa self-defense, eli itsepuolustamisen takia. Tämä voi johtaa aika kummallisiin tulkintoihin ja, ja toimia sitä ajatusta vastaan, mitä koko, koko direktiivi edustaa. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia. Tässä olivat puheenvuoromme. Meillä vielä muutama minuutti aikaa. Haluaisin lyhyesti komission edustajalta puheenvuoroja ja tämän jälkeen vielä esittelee saa puheenvuoron. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être en, en une minute ou deux minutes. Euh... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minuutissa parissa nämä läpi. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että edustaja Fordin mietintö sisältää erittäin paljon mielenkiintoisia näkökohtia, jotka parantavat tätä yleisehdotusta. Mutta meillä on kaksi tärkeää kohtaa. Yhtäältä soveltamisala tässä direktiivissä, kuten tiedätte, museot. Olemme jo ottaneet kantaa siihen, että todellakin tällainen joustavuus on perusteltua, mutta se ei mielestämme ole samalla tavalla eh, perusteltua keräilijöiden kohdalta. Meidän mielestämme keräilijöillä voi olla aseita, mutta samoilla ehdoin kuin urheiluampujilla. Heillä ei voi esimerkiksi olla aktiivisia sotilasaseita, vaan heidät täytyy alistaa samoille säännöksille kuin urheiluampuja. Sitten A-luokan poikkeukset. Ymmärrämme, että tiettyjä poikkeuksia tarvitaan, mutta olemme sitä mieltä, että tämänhetkinen sanamuoto on erittäin joustava. Ja meidän mielestämme näitä poikkeuksia pitäisi ehkä rajoittaa silloin, kun niitä tarvitaan turvallisuusnäkökohdissa, kuten esimerkiksi Suomi on ottanut esille <clears throat> reserviarmeijan kohdalla. Ja sitten meidän mielestämme ei kannata kyllä kieltää kaikkia semiautomaattisia aseita, vaan sellaiset, joiden avulla voidaan tehdä joukkomurhia, jotka ovat sotilaallisia luonteeltaan. Nämä ovat puoliautomaattiaseita, jotka tulevat Eurooppaan Israelin armeijan myyminä. Ja olemme sitä mieltä, että nämä tällaiset sotilastarkoituksiin tarkoitetut aseet pitää jättää armeijaan, eikä niitä kuulu antaa yksityisille henkilöille ja olemme samaa mieltä siinä, että teknisiä kriteereitä täytyy vielä tarkastella. Kiitoksia. Grazie. Io darei la parola a Vicky Ford. Kiitoksia. Sitten Vicky Ford saa vielä puheenvuoron. Ole hyvä. Okay, I'm going to try and be brief, but I also want to... Haluan lyhyesti vastata joihinkin näistä kommenteista, joita täällä esititte. Ja anteeksi nyt vain, tämä tulee nyt siinä järjestyksessä, kun kirjoitin ylös Internetkauppa. Minusta meillä täytyy olla viimeinen tarkistaja, joka tarkistaa kuka ostaa. Jos tarvitsee jotain aivan erityispoikkeuksia johonkin aivan äärialueelle, niin tehkää sitten sen kaltainen ehdotus, Anna-Maria, miten se toimisi. Mutta minä en usko, että meillä ei voisi olla tilanne, meillä voisi olla tilanne, jossa meillä ei ole suinkaan valvontaa internetympäristössä. Ymmärrän kyllä, että useimmissa maissa on tällainen lopputarkistus, joiden avulla tarkistetaan ja katsotaan, että ase myydään todella sille henkilölle, jolla se lupa on. Minusta olisi hyvä, jos tämänkaltaisia ehdotuksia voitaisiin saada enemmänkin. Deaktivoidut ampuma ja niiden jäljittäminen. Sergiolle, vasta- Sergiolle vastauksena en usko, että deaktivoitujen ampuma-aseiden ongelma ratkeaa sillä, että ne kaikki jäljitetään, koska on olemassa sellaisia satoja tuhansia deaktivoituja ampuma-aseita, joita todellakaan ei voidaan koskaan käyttää. koko ase on käsitelty sillä tavalla, että sitä ei enää uudelleen voi käyttää, eikä olisi käytännöllistä tuottaa tässä suhteessa jotain tietokantoja. Siitä syystä olen puhunut erittäin tiukoista vaatimuksista, joiden avulla varmistaudutaan siitä, että deaktivoitu ase on todella sellainen, josta uudelleen ei voi tehdä asetta, toimivaa asetta. Miten se nyt ranskaksi olikaan? eli joka todella ei toimi uudelleen. Oleelliset komponentit ja merkinnät. Monimutkaista, koska kuulin juuri sosiaalisesti esitellen totean, että kaikki oleelliset komponentit pitäisi merkitä, mutta italialainen valmistaja sanoi, että se ei ole toteutettavissa. Joten haluaisin teknisen, teknisten asiantuntijoiden kanssa käydä läpi sitä, mitä komponentteja todella täytyy merkitä. Ja tuon merkin ei pitäisi koskea historiallisia keräilyaseita. Ja kun puhutaan niistä, niin olen yrittänyt sanoa, että tämä on museo ja tämä on keräilijä. Ja olen pyrkinyt katsomaan, että voidaanko sanoa jollain tavalla määritellä siis museo erilleen keräilijästä niissä on kuitenkin liian paljon päällekkäisyyksiä tietyillä aloilla. Jollain aloilla keräilijä voi olla vaikka jonkun näköinen säätiö, hyvän tekeväisyyssäätiö tai jotain. Ja näin olen pyrkinyt sitten nostamaan riman kaikkien kohdalla, jotka ovat mukana tällaisessa historiallisessa tutkimuksessa. Ja laittamaan tähän sanamuoton, jossa jäsenvaltiot antavat, antavat tiukasti rajoitetut luvat näille elimille tai ihmisille. Ja pyrin näin olemaan paljon tiukempi sen suhteen, minkä kaltaisia tutkimuksia nämä henkilöt tekevät. Eli artikla 6 poikkeus, eikä täyttä poikkeusta soveltamisalaan. Tiedän, että jotkut museot olisivat siihen halunneet saada poikkeuksen. Sen sijaan olen ehdottanut, että otamme lähestymistavan, jossa jäsenvaltiolle annetaan tiukkoja rajoituksia sen suhteen, kenelle tällainen lupa voidaan myöntää ja mitä ehtoja siihen tulee mukaan. Se on ehdotukseni, mutta toisella tietysti saattaa olla jotain muita ehdotuksia. Dietrin kysymys, joka koski tiedonjakoa ja sitä, millä tavalla yhden jäsenvaltion viranomainen jakaa tietoa toisen jäsenvaltion viranomaisille, varsinkin siitä, kenelle ei lupia ei ole myönnetty, eli kenelle asenkantolupa ei ole myönnetty. Juuri tämän takia tapamme Europolin tänään. En usko, että mm, on toteutettavissa se, että joku Ranskassa loggautuu sisään Tsekin tietokantaan. Olisi kyllä hienoa, jos se toimisi, mutta en usko, että se toimii. Enkä tiedä, täytyykö se mennä Europolin kautta tai kansallisten yhteyspisteiden kautta. Ja näin katsomme näitä ehdotuksia. A6, A7. Saisimmeko nähdä näissä tai muita ehdotuksia? Tiedämme, että A7 sanamuoto ei toiminut. Jotkut ovat sanoneet, että A6 ei toimi. Israelin aseet tulivat täällä esille komission suusta. merkinnät ja että ne soveltuvat vain uusiin valmistettuihin tuotteisiin. No, tämä on tekninen kysymys ja uskoisin, että suurimmassa osassa nykyaikaisia aseita on jo merkinnät. Jos tässä nyt suhteellisen nykyaikaiset aseet ulkopuolelle, että niissä löydetään hyviä merkintöjä. Täytyy varmistaa, että tämä merkintäasia toimii. Mutta olen samaa mieltä siinä, että tämän ei tulisi soveltua ei antiikkiaseisiin tai sellaisiin, jotka ovat mukana historiallisessa tutkimuksessa. Jussin kohtaan vastauksena museot ja keräilijät tai mikä, mitä nämä nyt ovatkaan minun mielestäni heidän tulisi kyetä lisäämään aseita kerä- keräilyynsä kokoelmaansa, mutta ehdotuksen ei ollut siis sen kaltainen, että ei näin voitaisi tehdä. Minusta se on mahdollista, jos artikla 6 lupa on olemassa. Silloin tämä lisäysmahdollisuus pitäisi olla olemassa, mutta jos sanamuoto ei ole selvä, niin ehkä sitten äh, ehkä haluat ehdottaa tämän tässä suhteessa. Alaikäiset, tässä näyttää olevan näkemyseroja, niin saattaa olla, että siitä joudutaan äänestämään. Jälleen kerran olisi mielenkiintoista kuulla tästä. Itsepuolustus. Ehkäpä voin ottaa tämän esille erikseen vielä kahden jäsenen kanssa, jotka siitä mainitsivat. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tiedän, että Pohjois-Irlannissa ihmiset, jotka erityisesti ovat olleet uhan kohteena, joita on uhkailtu, saivat joskus luvan kantaa tietynlaista asetta. Ja tämä taitaa olla totta itse asiassa jotkut meidän kollegammekin ovat näin sanoneet. Eli tämä ei liity siihen, että kuka hyvänsä voi sanoa, että no minua nyt uhkannan niin tarvitsen aseen. Nämä ovat, ovat aivan ainutlaatuisia nimenomaisia tapauksia, jossa lupa on myönnetty, jossa henkilö on ollut todella vaarallisessa tilanteessa. Siitä syystä mainitsin sen. Käsittääkseni muissakin jäsenvaltioissa tilanne on samankaltainen. No sitten jäljennösaset, replikat. Kaikki, mikä pystytään muuttamaan aseeksi, kuuluu artikan 1.1 nojalla ase, ampumase luokkaan. Niin siinä jo sanotaan – kaikki, mikä voidaan siis muuttaa ampumaaseeksi, kuuluu soveltamisalueeseen. Jos on pelkkä lelu eikä siinä ole mitään oleellisia komponentteja, niin silloin se kuuluu tämän ulkopuolelle. Näin tässä on tarkoitus lukea. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia. Jatkamme tänään kello 15 täällä ja aamun töiden päätteeksi haluaisin muistuttaa